miten tärkeä tämä asia on kaikissa puolueryhmissä. Ja meidän täytyy ennakoida tilannetta, eikä pelkästään lähde, lähteä katastrofin jälkeen toimimaan. Ja tästä me huolehdimme myös komissiossa. Thank you, Mr. Commissioner. Kiitokset, hyvä komission jäsen. Näin olemme saaneet keskustelun tästä esityslistan kohdasta loppuun ja siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistallamme. Käymme keskustelua komissiolle esitetystä suullisesta kysymyksestä, jonka aiheena on vulkaanisen tuhkan aiheuttama kriisi. Περιμένουμε να καθίσει ο κύριος Επίτροπος για να μπορέσει να παρακολουθήσει τις... Odotamme nyt hetkisen, jotta komission jäsen pääsee tuonne paikoillensa ja voimme jatkaa keskustelua. Keskustelun aloittaa kysymyksen esittäjä rouva Titsau, olkaa hyvä. Mr. Commissioner. Kiitoksia rouva puhemies, hyvä komission jäsen. Herra Simpson oli pahoillaan, että hän ei voi olla paikalla täällä tuhkan aiheuttaman kriisin keskustelussa. Hän ja äh, kärsii nyt tuhkan aiheuttamista lentorajoituksesta yhdistyneessä kuningaskunnassa, eikä hän voinut matkustaa keskustelua varten Strasbourgiin. Tämän vuoksi puhun tänä iltana hänen puolestansa. Suullinen kysymys vulkaanisen tuhkan aiheuttamasta kriisistä on tänä päivänä yhtä relevantti kuin aikaisemmin, kun otetaan huomioon lentorajoitukset, jotka jatkuvat edelleen samalla tavalla kuin viime kuussa, kun islantilainen tulivuori ensimmäistä kertaa purkaantui. Silloin kuuden päivän ajan EUn ilmatila oli kiinni. Me emme nyt pelkästään pese tuon ää, äh, ensimmäisen purkauksen jälkipyykkiä ja sen taloudellisia vaikutuksia tarkastele, vaan tällä hetkellä tämä kriisi edelleen jatkuu ja häiritsee eurooppalaista ilmatilaa. Tässä varmasti on opittu paljon ja on toimittu aivan ennalta näkemättömällä tavalla lentorajoitusten aikana. On erittäin selvää, että Euroopan unionin tasolla täytyy toimia vahvistaa ottaen huomioon tulevat, tulevatkin häiriöt. Kun otetaan huomioon tämä haasteellisuus ja ennalta ennakoimattomuus ja nämä häirinnät, joita tapahtui lentoliikenteelle. Meidän täytyy varmistaa se, että meillä on mekanismit, joilla voidaan tehokkaalla tavalla vastata lentoliikenteen häiriöihin. Viime viikkojen aikana on tunnistettu erilaisia kuiluja, erilaisia puutteita ja niihin täytyy nyt vastata asianmukaisesti lentomatkustajien säännöstö on osoittautunut hyväksi. Sillä on voitu varmistaa se, että matkustajat eivät ole niitä, jotka kantavat tässä taloudelliset kustannukset lentoliikenteen häiriöistä. Tässä on kuitenkin noussut esille tärkeitä kysymyksiä lentoyhtiöiden velvoittamien, velvoitteiden täyttämisestä lentomatkustajien oikeuksien osalta eritoten, mitä tulee mahdollisiin korvauksiin lentoyhtiöltä. Millaista palautetta komissio on saanut matkustajien kohtelusta ja mitä vakuutuksia komissio voi antaa sen suhteen, että lentoyhtiöt toimivat lainsäädännön mukaisesti ja täyttävät velvoitteensa. Nykytilanne on myös osoittanut, miten heikossa asemassa ovat ne matkustajat, jotka ovat varanneet lentonsa kolmansien maiden lentoyhtiöiltä ja joihin EU-lentomatkustajalainsäädäntö ei päde. Millä tavalla komissio aikoo vastata tähän lainsäädäntöpuutteeseen? Parhaissa vaiheessa kriisin alkaessa olemme huomanneet, miten paljon ilmailuliikenne on lentorajoitusten aikana kärsinyt taloudellisesti. Mahdollinen kompensaatiopaketti, jota ilmailuliikenteelle annetaan, tämä aiheuttaa huolta, koska tässä korvaukset täytyy antaa eri sektoreille ilmailuliikenteessä, ei pelkästään lentoyhtiöille. Ja korvaus täytyy olla laajuudeltaan EU-laajuisia. Jotkut jäsenvaltiot jäsenvaltiot suhtautuvat myönteisemmin kuin toiset rahoitustukeen omille lentoyhtiöillensä. Mitä vakuutuksia komissio voi antaa sen osalta, että olosuhteet ovat tasapuoliset niin, että myös syrjintää ei tapahdu jäsenvaltiotasolla korvausten osalta ja voidaan varmistaa reilu pelikenttä. Ja tämän päivän tärkein huoli liittyy liittyy menettelyihin, jotka liittyvät lentokieltoalueisiin Euroopan unionissa. Jälleen kerran lentorajoitteet ovat tuoneet parasvaloihin sen, millä tavalla määritellään näitä lentokieltoalueita. On huolia sen osalta, että jäsenvaltiot ovat liian varovaisia lentokieltoalueiden määrittelyssä ja lentoyhtiöt pystyvät kestämään suurempia tuhkatiheyksiä kuin mitä säännöt tällä hetkellä antavat myötä. Viime viikkojen tapahtumat ovat korostaneet sitä, että Euroopan unionin tasolla täytyy olla parempi lähestymistapa, yhtenäisempi lähestymistapa kuin tämä eriytynyt lähestymistapa, jota tällä hetkellä harjoitetaan. Ja komissio on, komission täytyy myös parantaa datan keräystä ja erilaisia mallintamismetodeja niin, että voidaan arvioida niitä riskejä, joita lentoyhtiöillä on tuhka-alueilla. Millä tavalla nykyiset rajoitteet vaikuttavat ja millä tavalla komissio aikoo toimia lentokieltoalueiden määrittelemäiseksi? Lopuksi meidän täytyy vielä parantaa yhteistyötä Euroopan unionissa tuhka-alueilla. Tässä täytyy esimerkiksi nopeuttaa yhteinen eurooppalainen taivassa aloitetta ja mobiliteettisuunnitelma niin, että Euroopan unioni voi paremmin vastata tämän tyyppisiin kriiseihin. Kiitoksia Rova Tichau ja seuraavaksi komission nimissä herra Kallas. Madam President. Puhemies, arvoisat jäsenet, haluan nyt päivittää tilanteen Islannin vulkanisen kriisin kohdalla ja erityisesti liittyen ilmailuala Euroopan unioni joutunut näiden vaikutuksen kohteeksi, kun Islannissa syntyi vulkanisen tuhkan pilvi, joka ylitti, jos, jossa oli kuitenkin paljon haitallisia aineita, erityisesti lentokoneen moottoreiden kannalta ja äh, turvallisuustekijät pakottivat kansallisen viranomaiset päätöksiin, äh, joista on sovittu myös kansainvälisellä tasolla, jonka mukaan suljettiin kaikki ne ilmatilit, joissa uhkaa oli. Euroopan unioni välittömästi mobilisoi äh, joukkoonsa selvittämään ongelmia ottaen huomioon mahdolliset ratkaisut ja tarpeen lähestyä tilannetta eriytyneesti ja ja Euroopan komissio tekikin aloitteet viikon loppuun 17.18. huhtikuuta, jolloin Espanjan puheenjohtajamaana ja Eurocontrol esittivät koordinoitua Euroopan lähestymistapaa. Sen tämän työn tuloksena täyden yhteistyön voimin jäsenvaltioiden ja teollisuuden kesken uusia proseduuria löydettiin ja liikenneministeri tekevät päätöksen 19. huhtikuuta 2010 ja tämä uusi proseduuri sitten sitten otettiin eh, siitä otettiin eh, ilmatilaa käyttöön asteittain tilanteen mukaan 20. huhtikuuta eh, lähtien 2010 tämän välittömän toimen sen jälkeen komissio esitti raportin, jossa puhuttiin tämän vulkanisen tuhkakriisin vaikutuksesta lentoliikenteeseen. Se sai laajaa tukea liikenneministerineuvostolta sen ylimääräisessä kokouksessa 4. toukokuuta 2010, kun taas raportissa keskityttiin vulkaaniseen kriisiin mutta siinä samalla pyrittiin selvittämään Euroopan unionin tarpeita pystyä käsittelemään tehokkaasti tämän tyyppisiä kriisitilanteita tulevaisuudessa, kun niitä syntyy. Viimeisen kymmenen päivän on käynyt ilmi, että tilanne on vielä auki tässäkin vaiheessa. Tämä tulivuori on edelleen aktiivinen ja tällä tämänhetkiset ilmatilan sulkemiset jatkuvat riippuen ilmasto-olosuhteista – jotka vaikuttavat tämän tuhkapilven leviämiseen. Siksi komissio onkin varmistamassa äh, äh, ripeää seurantaa ja raportoi sitä liikenneministerineuvostolle. Tästä tehtiin tässä 4. toukokuuta ja voin nyt kertoa niistä ensimmäisistä äh, vaiheista tämän jälkeen. Euroopan kriisin koordinaat- kriisikoordinaatioelin, joka, on ryhtynyt toiminta 11. toukokuuta, jossa jonka finalisointi tapahtuu ensi viikolla. Ja nämä ilmatilojen sulkemiset, koordinaattori sitten hyväksyttiin 7. toukokuuta ja Eurocontrolin, Eurocontrol on muodostui tällaisen SIS-elimen, joka huolehtii näistä yhteisen ilmatilan valvonnasta. Euroopan näyttöturvallisuusvirasto on ollut mukana määrittelemässä standardeja lentokoneiden moottoreiden lentotuhkatoleranssia silmällä pitäen. Ja ja on perustamassa task force, jossa pyritään sitten ennustamaan ja mallittamaan tämän tuhkapilven leviämistä, jotta pystyttäisiin arvioimaan sitten riskitilanteita. Ja komissio on myös tapaamassa liikenneministerineuvoston, ja jossa sitten palataan toukokuun neljännen päivän johtopäätöksiin. Thank you, Mr. Commissioner. Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Seuraavaksi ryhmien nimissä puheenvuorot. ensin EPP, herra Marinescu, kolme minuuttia. Domna Kiitoksia, puhemies. Huhtikuinen tuhkapilvi osoitti, kuinka pienessä määrin Euroopan ilmatila on valmis vastaamaan tällaisiin ongelmiin. Ei ollut koordinaatiota, ei voitu maksimaalisesti käyttää sitä, mitä olisi voitu käyttää. Vuonna, vuonna 2009 hyväksyttiin komissiossa päätös jäsenvaltioiden toiveista, vastakkaista toiveista huolimatta – ja nyt on huomattu, että tämä ähm, yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa päätös ö, on ollut asia, jota ei ole voitu täytäntöönpanna asian kuuluvalla tavalla. Me, ö, meidän täytyisi siis saada aikaan yhtenäinen eurooppalainen ilmatila, mitä pikimmiten, niin siksi tarvitaan ö, sellainen ilmatila, jossa reitit ovat suoria, suoraviivaisia ja jota kontrolloidaan Euroopan tasolla eikä kansallisesti. Tämä täytyy toteuttaa nopeasti tämä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila 2 paketti. Ne toimet, joita hyväksytään, voisivat mielellään olla myönteisiä. Ensinnäkin tulisi luoda toiminnallisia ilmatilan lohkoja, jotka olisivat toiminnallisia viipeittä. Ja tämä tulisi saada aikaan vuoteen 2012 mennessä. Tarvitsemme myös osviittaa, e, jota kuitenkaan liikenneministereiden päätöksissä ei millään muotoa ole mainittu. Tällainen opas tarvittaisiin mitä pikimiten. E, vain sillä tavalla voitaisiin saada aikaan oikea yhtenäinen eurooppalainen ilmatila sen lisäksi, että meillä on toiminnallisia ilmatilan lohkoja. E, ja jokaisen toiminnallisen lohkon sisällä tulisi valvoa ilmantilaa toisen kanssa yhteistyössä niin, että ei tule päällekkäisyyttä. Eli toisin sanoen meillä olisi sekä kansalliset rajat että ilmatilojen lohkojen rajat, joiden välillä tehtäisiin koordinaatiota. Tällä hetkellä ei välttämättä ehkäpä tarvita säännöstä ylimääräistä säännöstöä, vaan on pidettävä huoli siitä, että ilmatilojen lohkot voitaisiin saada aikaan optimaalisella tavalla kaikkein pienimmin kustannu- mahdollisin kustannuksin. Öö, on täysin huono asia, että Schengenin alueella meillä ei ole tällaista yhteistyötä. Kiitoksia seuraavaksi herra Kaltraui, kolme minuuttia. Collega's, mede vicevoorzitter, ik zou om te beginnen willen danken voor uw antwoord. Uh, ik denk dat... Puhemies, komissaari, ensinnäkin haluan kiittää teidän vastauksestanne. Monet kysymykset ovat jääneet auki ja haluaisin selvillä asiasi selvennystä. Kollega Brian Simpson on nyt poissa. Ja tämä osoittaa, että tämä on todella ajankohtainen kysymys tällaisen vulkaanisen tuhkan vaikutukset ovat, ovat ennakoimattomia. Se, voi, se vaikuttaa liikkuvuuteen ja myös meidän kansantalouteemme. Se voi kestää pitempäänkin tämä kriisi, eikä voida sulkea pois sitä, että kesä Äh, kaudella pari viikkoakin tällainen tilanne voi kestää, että ilmatila täytyy taas sulkea. Ja näin ollen me emme saa, me, e, me tarvitsemme rakenteellisia toimia liikennejärjestelmiimme ja ilmaliikenteeseemme ja sen tehostamiseen, mutta sen lisäksi e, me tarvitsemme paremman kriisihallinnon ja parempaa kriisinhallintaa ja tämä tarkoittaa äh, koordinointielintä, joka on sinänsä hyvä. Tänään saamme, mikä vielä saa varmaan lisää selvyyttä tähän. Voitteko kuitenkin sanoa enemmän siitä, miten te näette tämän toimeksiannon, mikä, äh, mitä tämä koordinaattori tekee? huhtikuun tapahtumat osoittivat, että koordinointi äh, lentoasemien kes, kesken ja yhteiskunnalliset aseen matkantoimisten suuntaan ei toiminut, ei ollut mekanismia, jolla tämä Äh, jossa olisi voitu äh, selvittää tilannetta. Koordinointia ei ollut ja, ja oikeuksista ei tiedetty. Euroopan tasolla tarvitaan sellainen elin tai taso, jossa oikeat päätökset voidaan tehdä, josta löytyy myös oikeat yhteyks, yhteydet niin on kuitenkin puhu, kyse kymmenistä tuhansista ihmisistä, jotka että täytyy saada kotiin. Tämä lentomatkustajien oikeudet on tärkeä asia. Se oli viisas päätös, se on myönteinen asia, mutta me tiedämme, että tässä on porsareikiä tässä säädöksessä. Me puhumme nyt kolmansista valtioista, kolmansien valtioiden lentoyhtiöistä, jotka eivät kuulu meidän lainsäädäntömme piiriin. Ja vetoankin sen puolesta, että tehtäisiin sopimuksia kolmansien maiden kanssa. Ja uskon niin ikään, että näiden säädösten soveltaminen jäsenvaltiossa, sitä täytyy selvittää. Me olemme kuulleet tällä viikolla, että Italian viranomaiset ovat sanktioineet Ryanairia. Se on ihan mukava uutinen sinänsä, mutta mitäs muut jäsenvaltiot tekevät? Eikä voitaisi se saada jokaisella arviotilanteessa. On paljon rakenteellisia toimia, joita tarvitaan tällä yhtenäinen Euroopan elämätila, se on yksi asia, mutta entäpäs rautatiet? Rautatiet eivät ole mikään vaihtoehto monestakin syystä. Tämä liittyy erilaisiin järjestelmiin, jotka ovat käytössä. Ja mutta tässä on vielä koko lailla tehtävää tällä sektorilla, mutta te saatte meidän tukemme. Kiitoksia. Kiitoksia herra Katraui. Ja seuraavaksi liberaalien nimissä herra Meisner. Rouva Meisner. Kolme minuuttia. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Kiitos puhemies. Komissaari, me olemme jo kerran puhuneet tästä vulkaanisen tuhkan aiheuttamasta kriisistä ja, tila- ja ongelmista lentoliikenteestä. Me olemme havainneet erilaisia asioita tässä kriisissä. Yhtäältä me totesimme, että lento liikenne on erittäin välttämätön liikennesektori, koska ei pelkästään matkustajia jääneet rannalle, mutta tavaroitakin jää rannalle. Esimerkiksi Saksassa BMW joutui ongelmiin tuotannossa, koska tavaroita ja varaosia ei tullut. Me totesimme, että me tarvitsemme kaikkia liikennemuotoja, myös lentoliikennettä. Toinen asia on se, että havaitsimme, että silloin kun useampaan päivään ei voida lentää, niin se merkitsee monessa tapauksessa ö, kriisiä. Viiden päivän tauko, lentoyhtiöt sanoivat, että se oli ok, se meni vielä, mutta 20 päivää olisi merkinnyt vararikkoja monissa lento- li- lentoyhtiöissä. Meidän täytyy puhua myös ö, korvauksista, mutta lentomatkustajan oikeudet, siitä on ollut jo puhetta nyt, sitä on nyt koeteltu, onko todellakin tällainen epätavallinen tilanne sellainen, että kaikkia voidaan tehdä lentomatkustajien eteen, että saadaan tietoa korvauksmahdollisuuksista ja niin poispäin. Haluan vielä puuttua kahteen asiaan. Ensinnäkin yhtenäinen Euroopan ilmatila. Meillä ei ole yhtä yhtenäistä Euroopan ilmatilaa. Tämä, on nyt, tämä me saimme nyt tuta ja niin oikeastaan meillä, meillä on ö, ilmatila, jossa me tarvitsisimme kitkatonta kuljettajien matkustusmahdollisuutta. nythän meillä on koordinaattori nyt, ja hän aloittaa työnsä. Ja toivon kovasti, me kaikki toivomme, että, että tämä koordinaattori pääsee jossakin vaiheessa yhtenäiseen Euroopan ilmatilaan. Kysymys on vaan sitten, että te uskotte, kauanko se kestää, kunnes me saamme tämän aikaan. Ehkä te ette pysty siihen vastaamaankaan, mutta olemme puhuneet tästä aikaisemmin esimerkiksi rautatiesektorista. Ja siinäkin parempi koordinointi Euroopassa, jota olemme pitkään halunneet, ja se on pitkään ollut paperilla. Tämäkin olisi myötä vaikuttaa siihen, että kansalaiset oltaisiin saatu nopeammin kotiin tässä kriisissä. Tässäkin havaitsimme, missä vaikeudet ovat. Ja nyt viimeisenä asiana kysymys, onko meillä hyvä kriisihallinta tällaisiin tapauksiin? Meillä on tämä Lontoon instituutti. Lontoon instituutti on oikeastaan sitä varten olemassa, että saataisiin tietoa, mutta se, ja se on myös vastaa tietyllä tavalla tästä vulkaanisesta äh, uh, tuhkasta. Sitä on kritisoitu, että nämä tiedot ja näitä tietokoneilla laskettiin ja mallitettiin, mutta Eh, entäpä sitten muissa maissa, jossa USA ja Indonesiassa, mitä siellä tehdään tällaisten vulkaanisten tuhkatapauksen yhteen? Tietääkseni siellä ollaan paremmin valmistauduttu tällaisiin tilanteisiin. Ehkäpä emme Euroopassa olettaneet tällaisen tilanteen syntymistä. Meidän täytyy olla paremmin varustautuneet. Me olemme pitkälle kehittynyt teknologinen alue. Meillä on paljon mahdollisuuksia. Meillä on tutkijoita Saksassa. Saksassa on todettu, että tarvitaan eh, erityinen vittausverkko aerosolia varten ja tällaisia hiukkasia varten, kuten esimerkiksi vulkaaninen tuhka. Mitä te uskotte? Mihin mihin me voimme päästä, miten meidän voimme parantaa teknologiaamme lentoliikenteen ja ihmisten etujen puolesta. Kiitokset teille, Rova Meissner. Seuraavaksi edustaja Lichtenbergen. Kaksi minuuttia. Niin, kiitoksia. Euroopan ilmatilan sulkeminen oli varmasti välttämätön toimi, ennaltaehkäisevä sellainen ja turvallisuustoimi, mutta näin jälkeen käteen. Ja nyt kun ennen kuin toisen kerran tämä ilmatila suljetaan, niin täytyisi kuitenkin tehdä äh, löytää tapa hallinnoida tätä, näitä ongelmia. Ilmeisestikään tämä ei sui millään tavalla ole onnistunut, ei koordinaation tasolla eikä mittausten osalta eikä myöskään mittaustulosten arvioinnissa tai analysoimisessa, eikä myöskään kansala- matkustajien no, etujen kannalta. Toiseen otteeseen matkustajien kohtelu, jotka joutuvat odottamaan lentojaan, jotka oli piti sitten odottamaan, tietoa ei tullut ja tieto oli äärimmäisen puutteellista ja sitä täytyy parantaa. Voidaankin kysyä, että milloin saadaan päteviä suunnitelmia tähän asiaan. Herra komissaari, te otitte esiin kysymyksen rahoituksesta ja korvauksista, mahdollisista korvauksista lentoliikenteessä. Te ette kovinkaan seikkaperäisesti siihen vastanneet, sanotaanpa se asia näin. No, mutta katson, että tämä on kuitenkin keskeinen kysymys, koska tämä asia on jatkuvasti kesillä keskusteluissa. Millä tavalla tämän olisi tarkoitus toimia? Miten se voidaan ratkaista? Kuka sitten ylipäätään saa korvauksen? Lentoyhtiöt, ja antavatko ne sitten rahat matkustajilla, saavatko liikemiehet, jotka eivät päässeet neuvotteluihin, saavatko ne, he korjausta, saako kauppias tai firma, joka joutuu odottamaan varaosia, saako se kompensaation. Miksi vain lentoyhtiöt saavat korvauksen? Minusta tämä ei ole oikeudenmukaista eikä perusteltu. sen kuitenkin taloudelliset vaikutukset tässä jutussa olivat niin laajat, ja meidän täytyy myös ottaa huomioon se, että lentoyhtiöt saavat jatkuvaa tukea kerosiiniveron huojennuksen myötä. Ja näin ollen se on jo etukäteen subventointiala. Herra komissaari, tämä kysymys on auki ja odotan vastausta. Kiitos. Kiitoksia Rova Lichtenberger ja seuraavaksi edustaja Zille konservatiivien nimissä. Olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin heti alkuun kiittää komissaaria Kallasia hänen tekemästään työstä viime päivinä. Voidaan ehkä sanoa, että pari ensimmäistä päivää eivät ehkä sujuneet mitä kaikkein parhaimmilla tavalla, mutta sen jälkeen komissaari on kyllä toiminut erittäin tehokkaasti. Ja ne neuvoston päätökset, joita on tehty yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta ja toiminnallisten ilmatilan lohkojen koordinaattorin paikasta. Kaikki nämä toimet mielestäni, kaikki nämä päätökset mielestäni tehtiin hyvissä ajoin. Meidän on ymmärrettävä se, että matkustajat, politiikat, poli, poliitikot, liikemiehet painostavat meitä kovasti. Esitetään myös kysymyksiä jäsenvaltioiden toiminnan oikeellisuudesta äh, siinä vaiheessa, kun ilmatila suljettiin. No tähän liittyen sanoisin, että jos äh, onnettomuus olisi tapahtunut tuhkan takia, ja jos komissio olisi, olisi äh, tehnyt väärän päätöksen, joka olisi johtanut tähän, niin kyllä – puhuisimme muistakin menetyksistä kuin vain aineellisista menetyksistä ja joutuisimme myös pohtimaan, että kuka on ollut vastuussa koko tilanteesta. Meidän täytyy tehdä johtopäätöksiä. Lyhyellä aikavälillä olemme tehneet tiettyjä päätöksiä, mutta mm, täällähän mainittiin jo matkustajien oikeudet ja todettiin, että monet lentoyhtiöt eivät niitä mm, kunnioittaneet, emmekä puhu tässä ainoastaan kolmansien maiden lentoyhtiöistä, vaan eurooppalaisista, jotka hylkäsivät matkustajat ja pohtivat vain, että miten omaa rahaa voisi säästää. Täytyy katsoa, miten Euroopan unionin matkustajien oikeuksia voidaan paremmin täytäntöönpanna. Seuraava asia liittyy siihen, että liikennemoodien linkit ovat puutteelliset. Kiitoksia edustaja Siile ja seuraavaksi puolitoista minuuttia herra Enää. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin kannattaa muistaa tässä, että varovaisuusperiaatteen tulisi aina mennä kaiken yli silloin, kun ihmisten elämät ovat vaakalaudalla. Ja tällaiseen varovaisuusperiaatteeseen ei pitäisi antaa vaikuttaa sellaisten äärimielipiteiden, jotka pitävät varovaisuusperiaatetta hölynpölynä me emme kuunnelleet tässäkään tapauksessa niitä lentokapteeneja, jotka olisivat suosittaneet testilentoja. Jos olisimme heitä kuunnelleet ja tehneet muutenkin tieteellisiä laskelmia, olisimme ehkä voineet välttää tilanteen suuri osa eurooppalaisia lentomatkustajia jäi hylätyiksi. Lentoyhtiöt jopa omat hallitukset hylkäsivät heidät. Ja siksi haluaisin parlamentaarisen tutkintavaliokunnan, joka pohtisi, että missä määrin turvauduttiin vilunkiin tässä yhteydessä. Kiitoksia. Ja seuraavaksi EFD-nimissä edustaja Imbrasa, kaksi, minuut- kaksi ja puoli minuuttia. Hyvä puhemies, hyvät kollegat, arvoisa komission jäsen. En toista sitä, mitä täällä kollegat ovat jo tuoneet esille. Tulivuoren purkauksen ja sen seuraamusten osalta matkustajien kannalta, jotka jäivät vangeiksi lentokentille. Olen iloinen siitä, että nämä päätökset, joita on tehty Euroopan ö, yhtenäisen ilmailualueen ö, osalta Nämä on tuotu tänään esille ja koordinaattori astuu virkansa ensimmäinen, astuu virkansa ensimmäinen toukokuuta, mutta me emme kuitenkaan voi olla varmoja siitä, että tulevaisuudessa me pystymme vastaamaan tällaisiin vastaavanlaisiin tilanteisiin. Tämän vuoksi kenties meidän pitäisi kiinnittää enemmän huomiota strategioihin, strategioihin, joissa otettaisiin huomioon vaihtoehtoisia liikennemuotoja, kuten kollega täällä mainitsi, esimerkiksi rautatiet. Ajatellaanpa nyt Baltian maita. Me olemme Pohjois-Euroopassa ja vulkaaninen tuhkakatastrofi on korostanut rautateiden hyödyllisyyttä. Tässä voitaisiin muistaa tällaista Baltian maiden rautatieverkostoa. Monet muut maat ovat myös kärsineet tästä tilanteesta vahvasti, mutta minun mielestäni tällainen voimien yhdistäminen voisi tarjota ratkaisun. Jos meillä olisi rautatieyhteys Puolaan, niin silloin pääsisimme Länsi-Eurooppaan sitä kautta. Muuten me olemme aivan Euroopan päärautatieverkostosta eristyksissä. Uuden aikaisia rautatieverkostoja on muissa eurooppalaisissa maissa, mutta Baltian maissa ei vielä ole kovinkaan kehittyneet rautatiejärjestelmät. Haluaisin kysyä komission jäseneltä, onko mitään suunnitelmia nyt keskittää voimia tällaisiin vaihtoehtoisiin liikennehankkeisiin? Haluaisin tietää, onko olemassa riittävää poliittista tahtoa sitä silmällä pitäen, että jos tulevaisuudessa tapahtuu vastaavanlaisia katastrofeja, niin tällainen todellinen kriisi voitaisiin välttää. Pascual ja... Kiitoksia. Seuraavaksi kolme minuuttia, herra de Grandes Pascual. Presidenta. Kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsen Kallas, kiitos kovasta työstä näinä vaikeina aikoina. Tämä keskustelu käydään suuren tarpeen takia. Tässä ei tarvitse toistaa näitä synkkiä lukuja ja punaisia numeroita talouden osalta. 10 000 ihmistä jäi ilman lentoansa. Lentomatkustajien ongelmat ja oikeudet, niitä poljettiin lainsäädännöstä huolimatta. Lentoyhtiöt vetäsivät luonnon katastrofiin ja force majeureen. Ja meidän täytyy nyt todellakin miettiä tällaista globaalia katastrofia, joka johtui tästä tulivuoren purkauksesta. Lentoyhtiöt ovat menettäneet 7 miljardia euroa maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla tämä summa on hieman alhaisempi. Meidän täytyy nyt miettiä tätä kauheaa kriisiä, joka uhkaa monia lentoyhtiöitä konkurssilla. Matkailulle vaikutukset ovat olleet monivaikutteiset. Yhtäältä tässä on tapahtunut paljon matkojen peruutuksia, toisaalta on tullut turvattomuutta ja tämä on johtanut äh, eri uudenlaisiin sopimuksiin. No, mitä tässä nyt voidaan äh, päätellä? Eurooppa ei ole vielä siinä tilanteessa, että siellä olisi välineet, joilla vastata näihin äh, tapahtumiin. Tässä ei voida kaikilta viedä vastuuta. Kaikki ovat toimineet hitaasti ja huonosti. Euroopan unionin instituutioitakin voidaan syyttää, koska niillä meni neljä päivää ennen kuin ne ryhtyivät toimiin. Ja tämä johti täydelliseen jähmettymiseen. Komissio tänään on toistanut meille nämä välineet, joihin se on päättänyt ryhtyä käyttämään. Ne ovat mielestäni aivan järkeviä, mutta nyt ei ole kysymys vain menneisyydestä. Me olemme aina riippuvaisia ilmavirtauksista ja kaikkia vaikutuksia vastaan ei voida aina taistella. Kriisi johtaa siihen, että meidän täytyy ryhtyä toimiin tulivuori voi aiheuttaa enemmän tuhoa Euroopan taloudelle kuin erilaiset ennakoinnit. Meidän täytyy kaikkien olla anteliaita ja meidän täytyy pohtia myös erilaisia vaihtoehtoisia menetelmiä niin, että voidaan lieventää tätä tilannetta. Minä todellakin pyytäisin tässä, että komissio ja neuvosto tunnustaisivat sen, että diagnostiikka ei ole tässä toiminut, ei ole pystytty vastaamaan näin valtaisaan kriisiin arvoisa Kiitoksia puhemies. Minäkin haluaisin kiittää komission jäsen Kallasta näinä päivinä ja haluaisin tuoda esille sen, että islantilaistulivuoren tuhka johti kriisiin ja, ja todella jähmetti lentoliikenteen komission ehdotuksesta Espanja järjesti kaksi kriisikokousta ja nämä ovat osoittaneet kaksi seikkaa. Tässä eivät kärsijöiden joukossa olleet pelkästään lentoyhtiöt ja tämän vuoksi täytyy todellakin komission katsoa hyvin kokonaisvaltaisesti tilannetta etsiessään vastauksia. Tässähän tuotiin jo esille tämän kriisin vaikutus matkailuunkin yleisesti ottaen. Me tiedämme, että yhteinen ilmatila on välttämätön ja nyt tiedämme, että se on myös kiireellinen hyvin pätevä kollega ottaa nyt koordinaattorin tehtävät hoitaakseen tämän asian osalta. Ja tämä on hyvä asia. Meidän täytyy myös pystyä takaamaan rahoitus tälle yhteinen ilma-aluejärjestelmälle Euroopassa. 4. toukokuuta myös tehtiin päätöksiä, meidän täytyy niistä todella kuulla komissiolta. On joitakin jäsenvaltioita, jotka avaavat enemmän tässä apua kuin toiset, Euroopan parlamentti on jo täällä puoltanut lentomatkustajia, niin kuin täällä on tuotu esillekin. Ja nyt on katsottu tarpeelliseksi uudelleen tarkastella lentomatkustajien oikeuksia. Komission täytyy olla hyvin tiukkana nyt lentoyhtiöiden suuntaan, jotka ovat tässä rikkoneet matkustajien oikeuksia. Pyytäisin, että komission jäsen myös aloittaisi pilottihankkeen, jota ryhmäni ehdotti vuoden 2010 talousarviossa. Tässä on kysymys lentomatkustien oikeuksien tiedottamisesta lentokentillä niin, että tässä todellakin matkustajat ja kuluttajat voivat hyötyä tästä. Jotkut täällä ovat jo puhuneet rautatieliikenteen mahdollisuudesta toimia vaihtoehtoisena liikennemuotona tässä. Tässä jo tiedämme, että rauta, eh, on todella tehokas vaihtoehtoinen väline. Eurooppalaisten toimien pitäisi olla vielä paljon kunnianhimoisempia. Kiitoksia. Pyytäisin, että kaikki kunnioittaisivat puheaikaansa. Rouva Harkin, puolitoista minuuttia. Thank you, Madam President. My... Kiitos puhemies. Minun osuuteni tässä keskusteluun on koskette lentoyhtiöitä, jotka ovat taloudellisissa vaikoissa. Irlanti, joka on saari Euroopan reuna-alueella, meidän lentoyhtiömme lento, asemamme ovat erityisen herkissä. On monia alueellisia lentoasemia länsirannikolla, kuten Shannon ja Kari. Ja kun tunnen Irlannin, meillä on erityisen ongelma vulkanisen tuhkan takia ja kun puhutaan näistä lentämisestä, komission täytyisi pitäisi tukea näitä kyseisiä solmukohtia, lentokenttäsolmukohtia silloin, kun puhutaan Äh, valtioneuvosta tietylle lentokentille. Äh, On riittävästi jo rahallista ongelmia, rahallisia ongelmia tämän kriisin takia, ja eikä tämä mihinkään pois mene, ainakaan pian. Tämä tulee merkit, vähentämään työpaikkoja Irlannissa ja vähentämään kilpailukykyä markkinoilla. Meidän täytyy vakavasti tarkkailla, miten äh, EU voi tukea rakenteellisella tavalla myös taloudellisen avun jakamisen kannalta ja kriisin hallinnon kohdalla ja lopuksi on tärkeää ymmärtää, että nykyinen lainsäädäntö tuli pysäyttämään, äh, estämään sen, että lentoyhtiöt peruuttavat lentoja. Nyt olemme tilanteessa, jossa ilmatila on suljettu, eikä lentokoneet voi lentää. Ja, ja taloudelliset sanktiot ovat merkittäviä. Äh, tämä koskee matkustajia, lentoyhtiöitä ja lentokenttiä. Kysymys on sitä, kuka on vastuussa ja kuka korvaa. Kiitoksia Rova Harkin ja seuraavaksi edustaja Duhan puolitoista minuuttia. Kiitoksia puhemies. Niin, täällä puhuttiin koordinaatiosta ja kriisin hallinnasta. Tällainen tulivuoren purkaus on aiheuttanut, aiheuttanut ongelmia, joihin olemme jo voineetkin perehtyä. Ja meidän tulisi ryhtyä suosimaan rautatieliikennettä silloin, kun tulee ongelmia, niin ongelmia voi tulla mistä tahansa muustakin syystä kuin tuhkapylvästä, joka aiheuttaa nimenomaan lentoliikennettä. Rautateihin tällainen ei mm, iskisi. Tällaiseen kriisiin tulee vastata itse sektorin. Silloin kun ongelmia syntyy, jäsenvaltiot joutuvat pian talousarvio-ongelmiin. täytyy pitää huoli siitä, että jos apua annetaan, se menee oikeisiin osoitteisiin. Ja lentoyhtiöiden täytyy myöskin omaksua varovaisuussääntöjä, aivan kuten pankkisektorin, sellaisia sääntöjä, jotka myös pakottavat ottamaan pakollisen vakuutuksen, jotka mahdollistavat sen, että riskit voidaan kattaa onnettomuuksien mm, koituessa. Tämä on vain paikallaan, kun lentoyhtiöt jo tänäkin päivänä muun muassa hyötyvät muun muassa kerosiiniveron poikkeuksesta. Me, meidän täytyy toimia niin, että lopullisia viluja ei maksa veromaksaa. Kiitos. Kirja Foster, ehitolo. Kiitoksia, Rova Dyhan. Ja seuraavaksi edustaja Foster, kolme minuuttia. We're all aware of... Rouva puhemies, hyvä komission jäsen, me kaikki olemme tietoisia valtaisesta häiri- häiriöstä, jota tulivuoren tuhka pilvi aiheutti ja yhä aiheuttaa. Noin 12 toista ihmistä ei pystynyt matkustamaan suunnitelmiensa mukaisesti ja monet eivät päässeet minnekään. Niin suuret kuin pienetkin yritykset kärsivät ja Euroopassa lentoyhtiöt ja lentokentät ovat katastrofaalisesti taloudellisesti kärsineet. Tässä Euroopassa pelkästään on menetetty yli 2 miljardia euroa kaauksesta. Selvää on se, että lentoliikenne on äärimmäisen tärkeä Euroopan taloudelle ja yksilöt todella ovat riippuvaisia toimivasta, tehokkaasta lentosektorista, jossa turvallisuus on etusijalla. Komissio on tunnustanut tarpeen pohtia niin taloudellisia korvauksia kuin sitäkin, että täytyy nopeuttaa ö, hätätoimien täytäntöön panemista. Jokainen yritys hän ottaa tiettyjä riskejä, mutta nämä olosuhteet ovat olleet nyt aivan poikkeuksellisia. Koskaan ei ole nähty syyskuun 11. jälkeen lentoyhtiöitä yhtä vaikeassa tilanteessa. Minä todellakin kehottaisin, että komissio tukisi suunnitelmia, joilla tuetaan ilmailualaa. Se ei voi vastata kaikista näistä kuluista itse. Meidän täytyy miettiä, mitä tulevaisuudessa tehdään kriisien osalta. Yhtäältä lentoyhtiöiden täytyy olla mukana keskusteluissa, kun pohditaan mahdollisia lentotilojen sulkuja. Toiseksikin näitä apupaketteja täytyy järkevällä tavalla hoitaa. Minulla on vieläkin hieman varaumia näiden tämän lentoaluekoordinaattorin osalta. Tässä on vielä paljon vastaamattomia kysymyksiä. Esimerkiksi, mikä on tämän henkilön todellinen rooli? Kenelle hän on vastuussa? Millä tavalla tämä parantaa nykytilannetta? Hyvä komission jäsen, minä todella toivon, että me käymme hyvin syvällistä keskustelua asiasta ennen kuin lainsäädäntöä pannaan täytäntöön. Jos tässä liian nopeasti toimitaan, niin tämä saattaa tuoda enemmän vahinkoa kuin hyötyä. Meidän täytyy myös tarkastella esimerkiksi Yhdysvaltoja ja muita alueita, miten ne toimivat tulivuoren tuhkan osalta. Me sovellamme samoja sääntöjä kuin ICAO, mutta Yhdysvalloissa tarkastellaan tuhkatiheyttä eri tavalla lentoturvallisuuden kannalta. Kenties me voimme oppia jotain Yhdysvalloilta. Meidän täytyy miettiä Euroopan unionissa tehtyjä päätöksiä, lentokieltoja. Meidän täytyy muistaa, että nämä ongelmat eivät pysähdy meidän rajoillamme, vaan kaikkien ikäomaiden täytyy tähän osallistua. Eurooppalaisilla politiikan tekijöillä, tekijöillä meillä on vastuu kehittää pitkäaikaisia, elinkelpoisia strategioita lentoyhtiöille meidän täytyy ottaa huomioon kansainvälinen ulottuvuus. Meidän täytyy luoda sellaisia menetelmiä, joilla voidaan kilpailua vääristämättä luoda korvausmenetelmiä. Meidän täytyy myös saada tasapainoisia ja kustannushyödyltään hyviä toimia. Ďakujem za slovo. Vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár, ctené kolegyne, kolegovia. Puhemies, herrat ilmatilan sukeminen tämän äh, tulivuoron purkautumisen jälkeen Islannissa vahvisti, että lentoliikenne on hyvin haavoittuvainen. <clears throat> Äh, voi olla myös kovaa, äh, paljon lunta, tuulia ja muita ilmastollisia olosuhteita, jotka tuottavat vaikeuksia lentoyhtiöille normaalissa reittiliikenteessä. Ja tästä syystä vastuulliset lentoyhtiöt huolehtivat vakuutuksista, kattaakseen, ta, kattaakseen tappionsa, joita syntyy tällaisissa epätavallisissa äh, äh, olosuhteissa. Ja näiden vakuutusten kustannukset sisältyvät tietenkin niin lentolippuhintoihin, joita me maksamme. Ja tämä taas osoittaa, tämä merkitsee sitä, että kun ostaa lentolipun, niin, niin siinä äh, on mukana myös tietynlainen kattavuus epä, tällaisissa epätavallisissa olosuhteissa mutta matkustajat matkustavat, äh, maksavat lentoyhtiön ostaessaan lipun saadakseen sitten apua tällaisissa epätavallisissa olosuhteissa, ja silloin lentoyhtiöt äh, voivat saada korvauksen siitä vakuutusyhtiöltä. Ja normaali Euroopan unionin kansalainen, joka ei käytä äh, lentoliikennepalveluja, ei liity millään tavalla tähän liiketoimintaan siksi, se on erikoista, että se joutuu, hän joutuu vastaamaan näistä kustannuksista. Sit, nythän on niin, että jos lentoyhtiöt saisivat korvauksen näistä epätavallisista olosuhteista, se on, niiden vakuutusyhtiön pitäisi huolehtia korvauksista niin kuin vakuutuskirjassa on määritelty näinhän se kuitenkin toimii kaikkien EU-kansalaisten kohdalla, jos he menettävät tämmöisessä talossa tulipalossa tai jotain muuta vastaavaa, niin hehän saavat korvauksen ainoastaan vakuutusyhtiöstä, jos heillä on vakuutus tietenkin, eikä millään lentoyhtiöllä eikä millään hallituksella ole, eihän syytä olla vakuuttamatta taloaan No miksi sitten lento, lentoyhtiöiden tulotappiot, äh, joita jouduttaisiin korvaamaan? Siksi minä olenkin vakuuttunut, että, että terveessä taloudellisessa ympäristössä ei ole mitään perustelua millekään tuelle, millekään lentoyhtiölle, joka annettaisiin julkisista julkisista äh, äh, budjetista kansalaisten verovaroista. Kiitoksia teille, herra Paska, ja seuraavaksi kolme minuuttia, rouva Kiitoksia hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Huhtikuun tuulivuoren purkauksen jälkeen Islannissa eurooppalainen lentoliikenne pysähtyi. No tämä ei tietysti ollut kenenkään syytä, mutta tällä oli kielteisiä seurauksia niin matkustajille kuin Euroopan unionin lentoyhtiöillekin tusinoilla lentokentillä matkustajat jäivät oman onnensa nojan, eivätkä he ollenkaan tienneet, milloin lennot jälleen aloitettaisiin. He saivat vain tietoa siitä, että yhä enemmän lentoalueita suljettiin. No eihän ketään voi syyttää luonnonvoimien toiminnasta, mutta meidän täytyy kuitenkin tarkastella sitä, millä tavalla Euroopan unionin toimielin, joka on vastuussa Euroopan unionin lentomatkustajien turvallisuudesta reagoi tähän. Minun mielestäni sen reaktio oli riittämätön ja liian myöhäinen. Matkustajat elivät totaalisessa kaauksessa. He eivät ollenkaan tienneet, milloin lennot taas jatkuisivat. Ja minun mielestäni tämä on todella huono asia EUn ja eritoten komission kirjoissa. Haluaisin tietää, mitä komissio aikoo tehdä, jos mahdollisesti tuli, tulevaisuudessa tapahtuu tällaisia tulivuoren purkauksia ja vastaavanlainen lentosektorin jähmettyminen tapahtuu. Millä tavalla komissio silloin aikoo tiedottaa matkustajille tilanteesta? En tiedä, onko se, mitä komissio on tähän mennessä tehnyt, riittävää. Kiitoksia edustaja Danelis. Το κλείσιμο δύο σημαντικών ευρωπαϊκών Kiitoksia. tärkeän lentokentän sulkeminen eilen Lontoon ja Amsterdamin tuhkapilven vuoksi osoittaa, että se, mitä tapahtui huhtikuussa, ei ollut mikään kertaluontoinen asia, jolla ei ole mitään seuraamuksia eikä se voisi uusiutua. Kollega Simpsonin poissaolo täällä on paljon, paljon puhuvampaa kuin hänen läsnäolonsa olisi ollut. Meillä on ollut kovasti vaikeuksia ilmailusektorilla – ja tällä on ollut seuraamuksia sekä itse lentoyhtiöille että lentoyhtiöiden työntekijöille. Sektorin päivittäiset menetykset ovat jopa, jopa 400 miljardia dollaria, ja meillä on erittäin huonossa jamassa olevia lentoyhtiöitä. Tarvitaan siis sellaisia välineitä, joiden avulla voitaisiin arvioida Euroopan tasolla riskejä. Ja meidän tulisi käyttää hyväksemme kaikkia niitä tietoja, joita meillä on käytössämme jäsenvaltioissa ja Euroopassa. Se riski, että tällainen kaoottinen tilanne uusiutuisi, on todellinen ja meidän täytyy pystyä toimimaan koordinoidulla tavalla tällaisessa tilanteessa jotta voisimme ennaltaehkäistä ne ongelmat, joita matkustajat ja lentoyhtiöt jo, jo ovat joutuneet kärsimään. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gallagher, minuutti. President, as Ireland does not have a land uh, connection... Uh, puhemies, koska Irlannista ei ole maayhteyttä Eurooppaan, niin erityisesti lentomatkat joutuvat vakaviin vaikeuksiin, ehkä enemmän kuin missään muussa jäsenmaassa – Annan esimerkin itsestäni, kun matkustin Strasbourgin tällä viikolla. Minun täytyy ottaa lautta Welsiin ja sitten Cornstoneen ja sitten äh, siitä eteenpäin Strasbourgiin. <clears throat> Tämä on aika mm, merkillistä, koska tämä, äh, tämä, tämä, tämä, kokemus, tämä kokous on yhteistä monille irlantilaisille viime viikkoina, kun joutuu käyttämään kolmea eri lentoyhteyttä. Mutta täytyy sanoa, että nyt nyt näiden lentokieltovyöhykkeiden käyttöönoton myötä satoja tuhansia operaatioita on jo nyt pois. Tämä on huolestuttava kehitys, että minä vahvasti tuen pyrkimyksiä tällaisen yhtenäisen Euroopan ilmatilan konseptin käyttöönottoon. Ja helmikuussa Espanjan puheenjohtajakaudella hyväksytty konsepti, siihen sisältyi tiekartta tämän politiikan täytäntöönpanemiseksi ja epäilemättä komissio tulee viemään tätä eteenpäin. Eurokontrollin roolin täytyy ottaa myös tutkimuksen selvitettäväksi. Sillä täytyy saada riittävästi toimivaltaa koordinointia varten. Oikeastaan eilen saatiin sopimus aikaan Irlannin ja Britannian välillä, jossa, joka liittyi lentoliikenteen ongelmiin tämän ulkoisen kriisin myötä. Tämä vaatii Ja tämä muistutti meitä myös näistä luonnonvoimista ja sen, niiden vallasta on, tar- on välttämätöntä saada yhteinen lentoliikennepolitiikka Euroopan ilmatilassa ja eurokontrollin roolia täytyy vahvistaa. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Valtsiitis puolitoista minuuttia. Pyytäisin kunnioittamaan puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies. Vulkaanisen <clears throat> purkauksen seuraamukset on saatu tuta kaikkialla Euroopassa. Yli 100 000 lentoa on peruttu ja seuraamuksista ovat kärsineet miljoonat matkustajat. Tämä on erittäin tuskallista itäisen Euroopan maille, koska itäisen Euroopan mailla ei ole vaihtoehtoisia liikennemuotoja. Olivat täysin eristettyinä. Tarvitaan enemmän kuljetusverkostoja, Euroopan laajuisia kuljetusverkostoja. Ne ovat tärkeitä niin hyödykkeille kuin ihmisillekin. Tarvitsemme tehokkaita, toimivia matkustajaliikennejärjestelmiä, jotka eivät ole riippuvaisia ilmaliikenteestä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota muihin liikennemuotoihin. Meidän täytyy luoda hyvät liikenne- järjestelmät, jotka hyödyttävät niin, hyödy, hyödyttävät niin matkustajia kuin ylipäänsä taloutta. Suosisin sitä, että meillä olisi enemmän yhteenliittymiä. Meidän täytyy tukea erilaisia rautatiekäytäviä. Niitä tulisi olla enemmän Euroopassa ja ennen kaikkea meidän tulisi ylipäänsä kiinnittää enemmän huomiota rautateihin, koska ne tuottaisivat lisäarvoa Euroopalle. Τώρα catch the eye. Ε, θα πάρουν το λόγο συνάδελφοι για ένα λεπτό. Kiitoksia Rova Baltsitis. Seuraavaksi puheenvuorot ilman puhujalistaa. Yhden minuutin puheenvuorot ja pyytäisin todella kunnioittamaan puheaikaa. Ensin herra Mato. Kiitoksia puhemies. Minä puhun matkailusta. Se on äärimmäisen tärkeä Kanarian saarille. Kanarian saarillahan käy vuosittain noin 11 miljoonaa matkailijaa ja hän johtaa epävarmuuteen tällaisissa tilanteissa, jotka voivat olla äärimmäisen dramaattisia tälle Kanarian saarten kannalta. Dram- hyvin strategian sektori. Tässä eivät ole kärsineet pelkästään lentoyhtiöt, vaan esimerkiksi hotellit, ravintolat, autovuokraamot ja niin edelleen. Ne ovat todella vahvasti kärsineet 15 30. huhtikuuta noin 57 miljoonaa euroa menetettiin matkailutuloina Kanarian saarilla. Tämä on tärkeä summa. Tässä olisi voitu esimerkiksi asianmukaisesti auttaa lentomatkustajia erilaisten korvausten muodossa ja avata yöaikaan lentokenttiä. Tässä nyt kannattaa pitää mielessä se, että kriisi voi uudelleen tapahtua ja meidän täytyy olla valmistautuneita siihen. Edustaja Kaltenbach, yksi minuutti. Presidentin. Puhemies, herra komissaari, haluan kiittää teitä teidän ponnekkaasta toiminnasta. ja matkustajien oikeuksien osalta viime päivinä olemme havainneet, että keinottelut eivät etene pelkästään rahamarkkinoilla, vaan on myös keinoteltu eräillä, eräillä lentoyhtiöillä, ainakin kansalaisten matkustajien oikeuksien kohdalla. Ei ole kysymys pelkästään lentomatkustajista, vaan kysymys myös maissa olevista kansalaisista. Ja pyytäisinkin teitä jatkamaan tätä työtä. Ja mä pyydän teitä myös äh, äh, selvittämään matkustajan oikeuksia ja informaatiota. Olemme havainneet, että ei suinkaan eivät suinkaan kaikki pääse internettiin. Puhelinlinjat olivat äh, kaatuneet ja, ja internetiä ei ole käytössä. On myös riittävästi ryhmiä, jotka eivät ole äh, päivittäisiä liikelentäjiä, niin kuin täällä olevat, äh, mutta erityisesti turistit ja varsin vanhemmat ihmiset, niillä ei ole juurikaan tietoa. Pyytäisinkin teitä jatkamaan työtä tässä, näissä asioissa. Kiitoksia teille ja seuraavaksi edustaja Ferreira. Kiitoksia puhemies. Islannin tulivuoren purkautuminen johti tärkeisiin vaikutuksiin. Onneksi tämä oli hyvin harvinainen luonnon katastrofi, mutta säännöllisesti tällaiset tapahtumat voisivat aiheuttaa suurta vahinkoa taloudelle ja yhteiskunnalle. Jälleen kerran korostuu se, miten tärkeitä ovat ennaltaehkäisevät toimet Tietenkään tulivuoren purkauksia ei voida ehkäistä, mutta nyt voidaan asianmukaisesti hyväksyä välineitä, joilla voidaan lieventää vaikutuksia. Tässä tarvitaan parempaa näiden ilmiöiden aiheuttamien kriisien koordinointia ja täytyy ottaa huomioon myös vaihtoehtoisia liikennemuotoja. Me tarvitsemme eurooppalaista vapaa ilmatila-aloitetta jos äh, joku asia nyt äh, on tullut selväksi tämän kriisin osalta, on se, että äh, ilmatila täytyy olla julkisen valvonnan alaisena niin, että tässä voidaan taata yleinen hyöty ja voidaan myös taata yleinen turvallisuus. Arvoisat kollegat, herra komissaari, me puhumme lentoliikenteen häiriöistä ja niiden taloudellisista vaikutuksista lentoliikenteen kannalta haluaisin vielä kerran painottaa sitä, että kansalaisten turvallisuus Euroopassa on tärkein asia. Herra komissaaria, monia toimia on otettu tehty, mutta nyt on korkea aika löytää konkreettisia vaihtoehtoja ja panna ne täytäntöön. Esimerkiksi äh, äh, suurnopeus rautatieyhteyden rakentaminen Euroopassa, joka myös voisi vähentää hiilidioksidipäästöjä. O kirjos Rubik ehtologo. Kiitokset teille, edustaja Vertman ja sitten herra Rybik. Kiitos puheenjohtaja, herra komissio, taisit herrat. Uskon, että on hyvin tärkeää miettiä sitä, että maailmanlaajuisesti on kuitenkin 2000 tulivuorta, josta muutama on aktiivinen, ei ole kyllä Euroopan tason ongelma, vaan se on kansainvälisen lentoliikenteen kannalta yhteinen ongelma. Meidän täytyy jo tässä vaiheessa selvittää, että missä riskejä on ja missä on, on, on tietty vastuun kaista. Ja pyytäisikin komissaaria yhdessä Eurokontrollin kanssa – Eh, ehkäpä myös puhua Euroopan tutkimusneuvoston kanssa, että lähdetään tutkimustyötä tekemään riskin arvioimiseksi. Viime kädessä kuitenkin eh, tämä eh, vastuu tietenkin lento, lentokoneen kapteenilla ja kuluttajien on kyllä harkittava, että onko riski olemassa vai ei. Jokainen voi väistää riskiä olla, olla menemättä lentokoneeseen, mutta objektiivisesti täytyy tämäkin kysymys selvittää. Kiitoksia herra Ryvi. Ja seuraavaksi herra Kelly. Thank you, madam. Kiitoksia puhemies. Sanoit Keisi, suuri irlantilainen kirjailija, joskus sanoi, että koko maailma on mullistuksen vallassa – jos katsotaan vaikkapa eh, etelään, siellä on öljyonnettomuus. Jos katsotaan pohjoiseen, siellä on eh, tuhkapilvi, joka eh, tuhoaa ilmailua. Ja sitten kun katsotaan tuonne jonnekin, niin siellä on pankkeja, jotka tuhoavat taloutta. Kun minä jouduin tuhkapilveen, minun piti liftata, meni kaksi päivää kotiin paluuseen. Sitten meni taas Brysselin saapumiseen pari minuuttia. Mutta mm, totesin, että oli ma- on mahdotonta varata Eurostarista lippu, jos ö, matkustaa jossain kadun päällä. Pitää olla luottokortti ja mennä varausjärjestelmään. Ö, haluan tilanteeseen korjauksen. Kiitoksia. Ja hyvin lyhykäisesti puoli minuuttia, Rova ajalla, koska käytitte jo puheenvuoron asiasta. Kiitoksia puhemies. No en ole ainut, mutta joka tapauksessa kiitoksia. Halusin vain lisätä, että meidän täytyy nyt hyödyntää kaikkea käytettävissä olevaa teknologiaa, jotta voidaan vastata tuhkaongelman. Tuluusissa meille kerrottiin pari päivää sitten tärkeästä asiasta satelliittijärjestelmien osalta, jotta voitaisiin arvioida tuhkapilvien tiheyttä. En tiedä, hyödynnettiinkö tätä satelliittijärjestelmää nyt riittävästi. Voisiko komission jäsen vastata tähän? Onko sitä käytetty ja vai aiotaanko tätä satelliittijärjestelmää käyttää tulevaisuudessa? Kiitoksia Rova Ajala Sender. Näin olemme päässeet loppuun puheenvuorojen osalta ja nyt lopuksi vielä annan puheenvuoron komission jäsenelle. Olkaa hyvä. Honorable members. Madam President. Hyvät jäsenet, puhemies, kiitoksia kovasti näistä kovin monista kiinnostavista yksityiskohtaisista kommenteista, jotka liittyvät tähän tulivuoren tuhkaongelmaan. Minulla on tässä vain kolmisen minuuttia, joten... Äh, siis minulla oli alussa vain kolme minuuttia, mutta nyt minä voin äh, pähkäillä näitä asioita paljon pidempäänkin. Eh, eh not, not too long. No en minä kuitenkaan liian pitkään puhu, älkää huoliko, mutta sanoisin vain seuraavan asian. Tämä on ollut todellakin kiinnostava, ainutlaatuinen kausi. Ja se tulee uudestaan. On selvää, että tulivuoret purkautuvat uudestaan ja tämä islantilainenkin tulee purkautumaan uudestaan. Tämä on osa elämää. Ja aivan kuten ilmailuala on nähnyt, niin eivät ainoastaan tulivuore tai hang- hankaloita elämämme, vaan myös myrskyt, lumi, kaikenlaiset asiat, joita tapahtuu. Ja kaikki häiritsevät lentoliikennettä. Tämä on osa koko sektorin liikenne, liiketoimintaa ja kukaan ei voi ole yksin vastu, olla yksin vastuussa riskistä. Eivät lentoyhtiöt, eivät hallitukset, ei Euroopan unioni. Ja täytyy sanoa, että toistaiseksi ainakaan Euroopan unionilla ei ole minkäänlaista maailman toimivaltaa ilma liikenteen sääntelyssä. Ja ainoastaan hallitusten väliset toimielimet voivat käsitellä näitä asioita ja kansalliset viranomaiset tietenkin. Mutta jotta voisimme estää ja ennakoida kaiken, mitä ilmailussa voi tapahtua, niin eihän se, eihän se ole mahdollista. Ja siksi riskit on jaettava. Ne, jotka päättävät käyttää ilmailupalveluita, niin heidänkin täytyy ottaa tämä huomioon. Kaikki me tiedämme, että viipeitä esimerkiksi tapahtuu lentoliikenteessä, me olemme kokeneet tilanteita vaikka Brysselin lentokentällä, kun lunta ei ole aurattu ja olemme, emme ole päässeet laskeutumaan. Mutta nyt täytyy pohtia vastuukysymyksiä. Minä olin eurokontrollissa ja sieltä kuulin, siellä kuulin, että tuhka riski on todellinen riski emmekä välttämättä edes löydä koskaan tieteellisiä ratkaisuja siihen, että, tai vastausta siihen, että mikä on se tuhkahiukkasen koko, partikkelin koko, joka aiheuttaa riskin koneen moottorille. Ei kukaan halua ottaa sitä riskiä, että sanoisi, että tämän kokoinen tuhka, siru tai partikkeli ei aiheuta enää riskiä moottorille ja päätös sulkea ilmatila tehtiin nimenomaan olemassa olevia sääntöjä noudattaen niiden relevanttien instituutioiden toimesta, jotka ovat vastuussa asiasta. Jos joku nyt kysyy, että kuka on vastuussa ilmatilan sulkemisesta, niin minä vastaan siihen, että kuka olisi vastuussa, jos ilmatilaa ei olisi suljettu ja jotain olisi tapahtunut. kun me, tai oikeastaan Eurocontrol, pohtii näitä asioita, niin varmasti erilaisia näkemyksiä tähän tuhkapilvikysymykseen on. Ei tämä mikään helppo keskustelu ole, koska kun tekee päätöksen, ottaa myös mielettömän suuren vastuun kannettavakseen koko ilmailun turvallisuudesta sekä lentokoneiden turvallisuudesta että ihmiselämien turvallisuudesta. Joten kyllä minun mielestäni olosuhteet huomioon ottaen päätös tehtiin riittävän nopeasti, koska tämä tulivuorihan, sen purkaus on kyllä hyvin erikoinen tapaus. Jotkut täällä mainitsivat tai puhuivat siitä, että entäpä sitten sellaiset maakolkat kuin USA tai Indonesia – nyt täytyy sanoa, että, tai jotkut sanovat, että vastuu on nimenomaan lentokapteenien käsissä. No, tätä nykyä lentokapteenit eivät halua ottaa kontolleen tällaista uutta vastuuta. Ja Euroopassa lentoliikenne on hyvin ruuhkaista ja jollain tavalla täytyisi saada aikaan suurempaa joustavuutta, mutta yhdistää tämä suurempi joustavuus selkeämpään tietoon mahdollisista uhkista. No, Indonesiasta en tiedä, mutta USAssa lentokapteeni tekee päätöksen siitä, miten tuhkapilvi kierretään, ja se toimii hyvin. Mutta Euroopassa meidän täytyy ensin luoda jonkinlainen yhteinen lähestymistapa – jonkinlainen yhteinen metodologia, jonka äh, kautta voimme arvioida riskejä. Sitten matkustajista sen verran, että me jatkuvasti ja johdonmukaisesti ja voimaperäisesti olemme aina komission taholta sanoneet, että matkustajien oikeuksia, niistä täytyy pitää kiinni. Tämä on selkeä viestimme Tämän lainsäädännön noudattamisen valvominen on jäsenvaltioiden käsissä. Uskon, että monet jäsenvaltiot ovat ottaneet tämän asian vakavasti. Toki erilaisia esimerkkejä on. Ja myös kielteiset esimerkit tulevat sitten jälkijunassa esiin. Mutta suurin osa on ottanut nämä säännöt vakavasti ja me aiomme uudistaa näitä matkustajien oikeuksia ja siinä vaiheessa arvioimme kyllä, mitä tehdä silloin, kun matkustajien oikeuksia halutaan ylenmääräisesti väärinkäyttää tai niitä halutaan tulkita väärin. Mutta yleisesti ottaen matkustajien oikeuksia koskeva lainsäädäntö on toiminut hyvin ja näiden oikeuksien mukaan matkustajille täytyy antaa tietoa heistä täytyy pitää huoli ja heidän reittinsä pitää reitittää uudestaan, jos tarve niin vaatii. Niin, nythän meillä on ö, tämä suuri hanke, joka koskee yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ja ilmatilan ö, hallinnointia. Liikenneneuvosto oli hyvin yhteistyöhaluinen ja kykyinen – ja teki kovinkin monia päätöksiä, joita muissa olosuhteissa olisi varmasti hiottu paljon pidempäänkin, mutta en todellakaan voi sanoa, että yhteistyö olisi ollut heikonlaista jäsenvaltioiden kanssa, kun on valmisteltu asioita ja hoidettu näitä poikkeuksellisia liikenneneuvostoja, ministerineuvostoja. No sitten kompensaatiot Säännöt ovat yksinkertaiset ja selkeät. Ne on kuvattu kolmen komissaarin laatimassa asiakirjassa Reen Almunian ja minun. Kyse on ö, valtion tuesta. Valtion tukea voidaan antaa, jos jäsenvaltio katsoo, että valtion avun antamiseen on riittävästi syitä. Sellaiselle lentoyhtiölle, joka on pulassa. Lentoyhtiö tietysti täytyy kantaa vastuunsa, kun puhutaan matkustajien oikeuksista, mutta sitten taas valtioiden täytyy kantaa vastuuta silloin, kun lentoyhtiöt ovat pahassa jamassa. Mutta ennen kuin valtion apua annetaan, niin tilanne täytyy arvioida hyvin tarkkaan, jotta ei tulisi luoduksi markkinoiden vääristymiä ja epäreilua kilpailuetua. Tämä on ollut myös lentoyhtiöiden suuri huoli ja komissio haluaa lähteä myös aina siitä, että kaikkia kohdellaan reilusti ja kilpailuosastomme tulee todellakin tarkastelemaan hyvin tarkkaan kaikkia mahdollisia valtion aputapauksia. Toistaiseksi tietoni ei ole tullut, että yksikään valtio olisi halunnut eh, tai siis olisi saanut valtion olisi pyytänyt saada antaa valtionapua. Tietenkin täytyy olla suunnitelmia pahan päivän varalle. Vakuutuksia tietysti täytyy ottaa, mutta, mutta tällaisessa tapauksessa vakuutus koituisi aivan liian kalliiksi. Mutta aina tällaisia suunnitelmia huonon päivän, pah, huonojen tilanteiden varalle täytyy olla. jos syntyy tilanteita, jotka estävät, ää, estävät toimintaa, mutta tällaisten riskien määrittäminen ja vakuutusmaksujen ää, määrittäminen on äärimmäisen hankala ja myös sen määrittäminen, että missä määrin tuhkapilvi on vakuutuksen syy. Niin, me tulemme järjestämään kymmenisen kokousta piakkoin, joiden tarkoituksena on kehittää muita liikennemuotoverkostoja. Esimerkiksi kysymys kuuluu, mitä rautatiet tekivät tämän kriisin aikana. Rautateiden taholta tuli kiintoisa tietoa lisää junavaunuja ja junia kyllä järjestettiin, mutta tieto palveluiden saatavuudesta, aikatauluista, etc. on edelleenkin heikonlaista. Ja tällä hetkellä meidän yksi tärkeimpiä painopisteitämme tulevina aikoina olisi se, että olisi parempaa tietoa ihmisellä käytössä muista mahdollisuuksista. Mutta jälleen kerran sanon, että jos ilmailualalla on kriisi, niin matkustajien tuominen takaisin kotiin tai kohde määränpäähänsä on edelleenkin lentoyhtiöiden vastuulla. Eli tämä suunnitteluvaihe on erittäin tärkeää. Meillä on Amadeus ja muitakin öö, tällaisia hakukoneita käytössämme. No, me, meillä oli läksyjä opittavanamme ja me opimme nämä läksyt ja Ja kaiken kaikkiaan paljon suunnitelmia on saada aikaan virtaviivaisempaa lentoliikenteen hallinnointia Euroopassa, mutta täytyy muistaa, että tulivuoret eivät noudata sääntöjä. Ja me emme voi sulkea pois sellaisia, sellaista mahdollisuutta, että joitain erikoisia tapauksia tulee eteen. Ne täytyy ottaa huomioon. Riski on aina olemassa. Ja riskitkin täytyy ottaa huomioon, kun suunnitellaan toimia. Niin, kiitoksia kovasti. Thank you very much, Mr. Commissioner. Kiitoksia hyvä komission jäsen. Näin keskustelu tästä aiheesta on päättynyt. Seuraava istunto